Paljon kiitoksia teille, arvoisa komissaari Reding. Keskustelut päättyvät tähän. Kuusi päätöslausuman luonnosta on jätetty käsiteltäväksi. Äänestys toimitetaan tuota pikaa. Mutta sitä ennen saanen muistuttaa teitä seuraavasta asiasta. Point of order. Kuka pyytää työjärjestyspuheenvuoroa? Olkaa hyvä. Siis una richiesta, presidente, se fosse possibile il voto elettroninen. Onko meillä sähköinen äänestys, koneäänestys näistä kaikista kolmesta päätöslauselmasta? Herr Kollege, die Frist ist da. Arvoisa kollega, määräaika umpeutui aamupäivällä. Yksi nimenhuutoäänestys toimitetaan ihan lopussa. Sain muistuttaa teitä siitä, että komissio on jättänyt Euroopan parlamentin aset ja neuvoston asetusehdotuksen koskien toimenpiteitä sisämarkkinoiden sähköisen viestintään liittyen 2020 EU 2020 2021 ja 2022 EU ja 2011 ja 2015 teksteihin liittyen. Energiatutkimus sekä oikeusasiat sekä kontvaliokunta sekä sisäasiavaliokunta sekä kulttuuri- ja aluevaliokunta saavat nämä tekstit sitten käsiteltäväkseen. Kiitoksia. Näin voimme siirtyä äänestykseen. Ensimmäisenä äänestämme kuudesta päätöslauselman luonnoksesta aiheesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanne. Tämä on yhteinen päätöslauselma luonnos kohta kuusi alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti puolesta vastaan tyhjää. Eiköhän tämäkin mennyt yksimielisesti läpi. Nyt siirrymme äänestämään kuudesta päätöslauselmaa ehdotuksesta aiheesta Keski-Afrikan tasavallan tilanne. Ensin tämä yhteinen päätöslauselman luonnos Eli ketkä puoltavat tätä tekstiä, vastaäänet, tyhjää. Tämäkin mielestäni hyväksytty yksimielisesti. Ja lopuksi äänestämme vielä tekstistä, joka liittyy Bahrainin tilanteeseen. Kuusi päätöslausuman luonnosta on jätetty ja myöskin neljän ryhmän yhteinen päätöslausuman luonnos. Eli äänestys tästä yhteisestä päätöslausuman luonnoksesta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Seitsemän tyhjää ääntä muutoin yksimielisesti. Tämä meni läpi. Ensi istunnon alussa jätetään käsiteltäväksi pöytäkirja tähän istuntoon liittyen. Jos ei ole mitään huomautettavaa, niin kaikki kollegat ja valiokunnat saavat nämä tarpeelliset tekstit käyttöönsä. Päätän ja keskeytän istutumme tähän. Toivotan teille turvallista ja miellyttävää kotimatkaa.